ja saan puhua komission puolesta. Jatkan sitten englanniksi ja haluan todeta, että nyt on varmaankin oikea hetki meille katsoa asiaa ja antaa poliittista osviittaa antaa rahoitusta tukea Egyptille. Ja jotenkin nyt hyvä, että tilintarkastustuomioistuin on tehnyt myöskin raportin omista kannoistaan tämänhetkisestä meidän hallintolähesteisestä lähestymistavasta. No näin yhteen vedottuna me tietenkin voimme, me voimme vahvistaa hallintotoimia ja budjettitukea suositusten avulla, mutta kuitenkin olemme todenneet, että jotkut projektit, ähm, ihmisoikeusprojektit ovat tällä hetkellä menossa, joten on vähän liian aikaista arvioida niiden saavutuksia. Komissiossa me näemme myöskin Egyptin tavallaan lakmustestinä testinä tälle aluepolitiikalle, kuten korkeusta Ashton esitti myöskin parlamentissa vuonna 2011. Eli politiikka, jonka tarkoituksena on katsoa myöskin sosiaalista ja taloudellista kehitystä ja luoda kestävää ja syvällinen demokratia. Tämä oli sisällettynä lähestymistapaan ja että myöskin meidän pitää antaa kannustimia ohjelmissamme ja meillä pitäisi olla sitoumusta sen mielestä, että enemmän, antaa enemmän, enemmän sitoutumista ja enemmän demokraattisia ponnisteluja ja tästä saa enemmän tuloksia. Tämä on juuri Egyptin suhteen testi tälle politiikalle. Haluan vakuuttaa teille hyvät parlamentin jäsenille, että täällä valiokunnassa, että me pidämme kiinni näistä periaatteista. Mitä sitten teemmekin jatkossa Egyptissä, niin se pitää katsoa sosiaalista ja taloudellista kehitystä ja antaa ohjelmia tukea kaikkein haavoittumissa, asemassa oleville henkilöille kansalaisyhteiskunnassa ja myöskin katsoa vastuullisuutta ihmisoikeuksien suhteen. Ja pitää antaa riittävä rahoitus demokraattisen prosessin tukemiseksi. Tällä hetkellä, me olemme tällä hetkellä vähän niin kuin aktiivisessa odotusvaiheessa. Meillä on monia aloitteita, jotka voidaan pistää liikkeelle sitten. Ja tietenkin tällä välin odotamme sitä poliittista ohjausta myös tältä talolta tänään. Myöskin 24. heinäkuuta tulossa ulkoasiaministerin kokous. Ja tässä pyritään tietenkin luomaan yhteistä Euroopan unionin lähestymistapaa komission rahoituksen suhteen. Mutta kai odotan teidän kommentteja ja kysymyksiä. Kiitoksia. Yes. Um, next speaker. Niin. Karen Pinksten, tilintarkastustuomioistuimen edustaja. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Chair. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös kutsusta esit- tällä erityiskertomus, joka koskee Egyptiä tälle valiokunnalle. Päätavoitte tilintarkastustuomioistuimella on saada tuotua lisäarvoa poliittiseen keskusteluun. Me teemme sen hyvin tiukan metodologian perusteella. Eli kun me aloitamme suoritusta koskevan tilintarkastuksen, joka liittyy tehokkuuteen, vaikuttavuuteen. Me aloitamme aina tärkeimmillä tilintarkastuskysymyksillä. Ne ovat lähtökohta. Ja tällaista tilintarkastusta varten yleiskysymys oli seuraava. Onko Euroopan komissio, onko Euroopan ulkosuudenhallinto hallinnoinut tehokkaasti Euroopan unionin tukea hallinnon parantamiseksi ennen ja jälkeen vuoden 2011 kansannousun. Lähtökohta tilintarkastukselle on ollut vuosi 2007, niin kuin tiedätte. One under President Mubarak and... Politiikan lähtökohta ja sitten se, mitä on tapahtunut presidentti Mursin aikana. Nämä että ovat siis liittyneet hallinnointiin ja siihen erityisesti, mitkä ovat kaksi keskeisiä alueita, demokratia, ihmisoikeudet ja toiseksi julkisten varojen hallinta ja korruption torjunta. Tästä tässä on ollut kysymys 2007 vuoteen 2012 syyskuuhun. Tätä jaksoa olemme siis tarkastelleet ja toivon, että valiokunnan jäsenä on ollut tilaisuus tutustua asiakirjaan. Kaikissa tilintarkastuskertomuksista löydätte kysymykset, sitten löydätte erinäisiä havaintoja, faktoja, lukuja, jotka vastaavat kysymyksiä ja niihin liittyviä alakysymyksiä, ja sitten ovat vuorossa johtopäätökset ja suositukset. Mitä me siis havaitsimme? Johtopäätöksemme oli, että kokonaisuudessaan komissio ja ulkosuhdehallinto eivät ole pystyneet hallinnoimaan EUn tukea niin, että Egyptin hallinto olisi parannettu tehokkaasti. Kysymys siis kuului, hallittiinko tukea tehokkaasti? Vastaus oli ei. Ja miksi vastaus oli ei? Kahdesta syystä. Ensinnäkin, hyvin vaikea, hyvin vaikeat olosuhteet Egyptissä ja haluttomuus presidentti Mubarakin ja uuden presidentti Mursin aikana Egyptin taholta. Ja toinen syy puutteet siinä, miten hallinto ja komissio ovat harjoittaneet yhteistyötä. Johtopäätökset ovat siis tällaiset. pyytäisin valiokunnan jäseniä katsomaan muutamaa äh, kohtaa. Yksi koskee, siis kohta 47, joka koskee julkista rahoitusta. 60 prosenttia avusta on annettu niin sanotun budjettituen kautta, ja se on ehdollista – se edellyttää sitä, että on kunnollinen julkisten varojen hallinnon järjestelmä. Meidän täytyy sanoa, että tähänkään hetkeen mennessä Egyptissä ei ole riippumatonta ulkoista tilintarkastuslaitosta tai virastoa. Ei ole mitään selkeyttä siitä, miten armeija käyttää varoja, ja sen sama osa budjetista on hyvin suuri. Eikä ole selkeyttä varojen käytöstä presidentin osalta – on ongelma, joka liittyy niin sanottuihin erityisrahastoihin. Neljä miljardia euroa viime vuosina on ollut näiden rahastojen suuruus. Joten on erinäisiä ongelmia, jotka liittyvät julkisiin varoihin ja niiden hallintaan, jotka meidän mielestämme täytyy ottaa esille. Ja sitten aivan lyhyesti toisesta asiasta, ihmisoikeuksista ja demokratiasta. Minusta on melko selvää, että kohdassa, artista 21 kohdassa 1 Lissabonin sopimuksessa puhutaan yksiselitteisesti demokratiasta ja ihmisoikeuksista, joita täytyy kunnioittaa. Ja minusta assosiaatiosopimus sen kohta kaksi on sangen selvä. Naapuruuspolitiikka on sangen selvä artikla 28, joka koskee demokratiaa ja ihmisoikeuksia, joten me katsomme vain faktoja, ja katsomme varojen käyttöä ja sitten katsomme myös sitä, mitä ovat ehdot. Ja, ja sit, tässä siis olivat nämä kommenttini asiakirjasta. Thank you, Mr. Pinkston. Kiitoksia, herra Pinkston. Täällä on 14 puheenvuoropyyntöä. Kullakin on puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä pitäytykää puheajassanne. Ensin edustaja Slapranka. Kiitos. Tilanne Egyptissä on tunnettu. Parlamentti hyväksyi viime viikon torstaina hyvin selkeän päätösastelman, jossa se ilmaisi kantansa ja muutti viime hetkellä eh, neuvoteltua päätösmaan niin, että tekstissä saatiin olosuhteita vastaava tulos. On, sitä puhutaan eh, polarisoinnista, ihmishenkien menettämisestä ja se, mitä täytyy pyrkiä välttämään sitä, että syntyisi huomattavasti suurempi siviilikonflikti, joka aiheuttaisi lisää epävakautta maassa ja koko alueella. Se, mitä liittyy tietoistumisen johtopäätöksiin avusta, jota on annettu se, että sitä, eh, se kautta, jos aikaan tehokkuutta kysymystä melkein kuuluu, että pitääkö olla tehokasta vai pitäisi meidän pyrkiä välttämään, olisi mulle, välttää tämä tilanteen syntymis olisi tehokasta. No kuitenkin Yhdysvallat on tukenut armeijaa, eikä sekä ole pystynyt vaikuttamaan asioihin. Joten toinen kysymys on sitten se, että katsotaan, mitä me tulemme tekemään avulla, mitä tulemme tekemään sitoumuksella, joita on. Task Force on käsitellyt asiaa ja pystymmekö me vakuuttamaan muslimiveljeskunnan siitä, että sen tulee osallistua vaalit vaaleihin, koska ne voivat hävitä, koska me nähdä, että toisaalta kuitenkin osa eh, niistä, jotka ovat tukeneet eh, sotilaiden puolustamista puhuin asioita, ovat ovat olleet mukana tässä vaalitaistelussa, joka on kuitenkin näkyy kadulla. Joka tapauksessa tätä unia tulee seuraamaan vaaleja, mutta kysymys on millä ehdoilla, missä olosuhteissa me tulemme tukemaan vaalien toteuttamista. Kysymys on siis siitä, että tuolla prosessista, joka on osallistava, Tärkeintä on se, että Euroopan unioni käyttää kaikkea vaikutusvaltaansa ja yhteyksiään, jotta voidaan välttää konflikti, joita on nähty muissa maissa alueilla. Gomez. Kiitoksia, edustaja Savaranka. Sitten edustaja Gomez. Kiitoksia. Te, presidentti de Kuhl totesi Turkin mielenotuksen yhteydessä, että, että, että demokratia on muutakin kuin vaaleja – ja minä itse tulen maasta, jossa Ahmed Kuditaa, mm, siellä pääsi eroon myöskin diktatuurista. Tämä kansainvälisen yhteisön tuella. Eli tärkeä viesti tässä on se, että EU pitää myöskin lähettämään viestinsä Egyptin suuntaan. Tietenkin voimme vain pyytää, että valta siirretään nopeasti siveileille – ja prosessilla, niin kuin Salafranka totesi, pitää tukea sitä Egyptin luonnollista prosessia. Mutta jos on todellakin kaikki mukaan ottavaa, jotenkin pitää katsoa, että hallituksessa ja hallinnossa olet kaikki mukana. Totta kai pitäisi katsoa asiaa, ja, että asevoimat jäävät nyt syrjään. Ja kysyisin juuri te, herra Leonin tässä, koska salafistit tässä tavallaan ovat roolissa, kun oli sotilainen puuttuminen asia, mutta minkälainen rooli heillä sitten on laiki, lakien luomisessa ja tässä demokraattisessa prosessissa. Tässä prosessi, ja jossa pitäisi kunnioittaa naisia, vaikka heitä tällä hetkellä ei kunnioiteta. Heille pitäisi antaa kaikki oikeudet. Ja että myöskin mielipiteenvapaus taataan. Kiitoksia. Edustaja Brandner, alkaa. Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että olette täällä paikalla tänään. Voidaan tietysti keskustella siitä, mitä viime aikojen kuluessa on tapahtunut, mutta tärkeämpää keskustella siitä, mitä meillä on tulevaisuudessa edessä. Kysymys on demokratiasta vaaleista ja mielestäni on tärkeämpää todeta, että se ei merkitse sensuuria, vaikka se on jo käynnissä, sattumaraisia pidätyksiä, joita nyt tehdään, ja minun mielestäni täytyy tehdä aivan selväksi se, että me emme voi hyväksyä tätä riippumatta siitä, kuka vallankahvassa on seuraavana. Meillä on kaksi viikkoa ennen seuraavaa 24.7. pidettävää ulkoministerikokousta äh, ennen. Ja tämä on hyvä kaksiviikkoinen. Minusta kannattaa sanoa, että mennään oikeaan suuntaan ja me toimimme sen mukaisesti, tai sanoa, että toimitte väärin ja sillä on voimakkaat äh, seuraukset. Minusta kaikkien EU-jäsenvaltioiden tulisi välittää tuo viesti, niin se olisi voimakas merkki, jos me voimme toimia yhdessä ja sanoa, että käyttäkää nämä kaksi viikkoa hyvin. Muussa tapauksessa seuraukset ovat vakavat, eivät pelkästään rahallisesti, vaan myös poliittisesti. Se voisi olla hyvä tilaisuus, joka kannattaisi nyt käyttää hyväkseen. Toiseksi tämä tilanteen kiihtymisen vähentäminen tilanne on hyvin monimutkainen ja paljon käydään keskustelua myös näiden liberaalien toimijoiden keskuudessa. Minusta meidän täytyisi pelkästään, ei pelkästään vaatia sitä, että sisällytään kaikki mukaan yhteiskuntaan, vaan että pidettäisiin vaikkapa sellainen konferenssi, jossa tuodaan kaikki yhteen. Muslimiveljeskunta, sotilaspuoli, vanhat toimivat liberaalit. Emmekö me saisi sellaista kokoon yhdessä muiden toimien kanssa? Saudi-Arabia, Katar mukaan. Tuodaan kaikki yhteen ja autetaan. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Uh, president, uh, first... Puheenjohtaja, haluaisin aluksi kiittää kaikkia herroja siitä, mitä hän ovat osallistuneet tähän keskusteluun. Minä muistan, että aiemmissa keskusteluissa Egyptistä minä toistuvasti varoitin siitä, mitä pidin Algerian tyyppisestä mahdollisesta kehityksestä. Vaalien johtava prosessi keskeytetään siksi, että vaalitulos, odotettu vaalitulos ei joko ole sellainen, että se miellyttäisi väestöä tai kansainvälistä yhteisöä. Pelkään, että se mitä me nyt näemme on tietynlainen pidennetty Algerian äh, tyyppinen skenaario. Ja se on huolestuttava, koska seuraava kysymys kuuluu, mitä me voimme tehdä estääksemme täyden sivili- sisällissodan syttymisen. Jos osapuolet jatkavat kamppailua armeijaa vastaan, se on resepti sodalle. Ja tämä on asia, johon pitäisi, minkä pitäisi olla ensisijainen huolenaiheemme. Se, mitä kollegamme Branteen ehdotti siitä, oli voisi sanoa jotakin merkitystä. Mutta millä kaikki, millä on merkitystä, pitäisi käyttää ja pitäisi käyttää kaikkea painostusta. Minä uskon, että rahoitusapu voi olla tarpeen keskeyttää siihen asti, kunnes näemme, että prosessi on menossa oikeaan suuntaan. Puheenjohtaja sanoi, että meillä on aikaa puolitoista minuuttia, ja toivon, että voin palata keskusteluun ennen kaikkea tilintastajien kertomuksia, joka on erittäin mielenkiintoinen, koska sanotaan, että, että se ei ole poliittinen raport, kertomus, vaan se on hyvinkin poliittinen, me pitäisi keskustella siitä. Next speaker, Mr. Kiitoksia. Sitten edustaja Tanakka, olkaa hyvä. Uh, thank you, uh, President. Kiitoksia, puheenjohtaja. No en henkilökohtaisesti puhuin myöskin Strasbourgista tästä asiasta silloin täysistunnossa. Minä pitäisi ehkä että tässä välin tulla sille, että voidaan estää juuri vaikka sitten muu verenvuoto ja ja sisäissota. Ja tietenkin myöskin täällä Mursin hallitus, joka pyrkii ottamaan kaikki vallan käsin, että niin monet vastustivat tätä näin. Tästä oli sellainen teokratiajärjestelmä, ja jossa syrjittiin ja myöskin asettiin syytteisiä jopa kristittyjä kopteja. Ja tämä minä kyllä oikeastaan tukisin minun ryhmäni puolesta, että sitoudutaan tähän väliaikaisen hallituksen toimintaan ja että se olisi pitkään sitten vallassa. Tämäkin niin sen verran, että saadaan demokraattiset vaalit läpi viedyksi. Ja pitäisi myöskin pitäytyä kostosta. Ja täällä on paljon velvoittumuksia ollut. Ja kysymykseni onkin, että miten tässä on sitten tämä turvallisuuskysymykset, että pyritäänkö tässä väikästään estämään äärienemmistön toimintaa vai onko tässä väikästään vain kosto uudelle hallitukselle? Ja miten komissio nä, nähdään se, ettei Egypti tulee tavallaan tällainen jihadistien kenttä, missä toimet, jossa, jossa voidaan sitten aiheuttaa epävakautta maalle terroristijärjestöjen avulla. Kiitoksia edustaja Tanok. Edustaja Lesing, olkaa hyvä. Ja, vielen dank. Kiitos. Olen yhtä mieltä näkemyksistä, että emme voi yksinkertaisesti puhua pelkästään sotilasvallan kaappauksesta, mutta samaan aikaan haluaisin kuitenkin sanoa, että kysymys ei ole siitä, että armeijassa olisi havaittavissa mitään edistyksellisiä virtauksia, vaan menneisyydessä se on harjoittanut yhteistyötä muslimiveliskunnan kanssa omien etuoikeuksensa varmistamiseksi. Siksi tulevaisuudessa on oltava hyvin varovaisia sen suhteen, onko olemassa omaa omia valtahankkeita, joita eh, armeijalla on. Jos me poliittisesti seuraamme prosessia Egyptissä, jos me haluamme tukea sitä poliittisesti, meidän on pidettävä huolta siitä, että väestön vaatimukset täytetään. On olemassa laaja liike, joka haluaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta, kulttuurista vapautta ja paljon muutakin. Ja meidän pitäisi kriittisesti kysyä, olemmeko me menneisyydessä arvioineet täysin väärin muslimiveljeskunnan roolin. Ja Mursista, Mursihan on äskettäin käymässä liittokansleri Merkelin luona. Ja ulkoministeri sanoi, että kun Egyptissä murhataan ja pidätetään, niin että egyptäisten tulisi harjoittaa strategista kärsivällisyyttä. Se oli aivan väärä arvio tilanteesta Egyptissä, ja minä vetoaisin sen puolesta, että vaatimukset, joita väestö on esitynyt, niitä tuettaisiin. Nyt on olemassa yli 60 kansalaisliikkeen edustajan, tärkeän edustajan vetoomus, ja nyt pitäisi katsoa, mitä tuo järjestö, organisaatio kirjoittaa. Kiitoksia. Platzer, teillä on puheenvuoro. Grazie. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ihan rehellisesti sanottuna haluan todeta, että joskus aina haluaisin kuulla jonkunnäköistä selitystä näihin asioihin niiden taholta, jotka käsittävät asioita jatkuvasti. Koska tässä siirrytään vaiheesta toiseen ilman, että mietitään, onko tehnyt kaikki mahdollinen asian parantamiseksi, ilman, että täytyy todellakin analyysi tilanteesta kentällä. Uskon, että muuten meillä on aika negatiivinen rooli vaikka, vaikka tähän tilanteeseen. Jos emme koskaan pysty antamaan arviota tilanteesta niin näyttää siltä, että me teemme pelkästään byrokraattista työtä raportoimalla asioista, eikä auta, eikä auta näin Egyptiä. No tämän kun totesin, niin meidän pitää tehdä tätä pohdintaa, koska muuten emme tiedä, mitä pitäisi jollakin tehdä. Olen sitä mieltä, että sotilaskaappauksen vaikutukset näkyvät jo, ja ne näkyvät yhä vahvemmin, erityisesti Tästä ehkä eivät hyödykään muslimiveljet, vaan salafistit. He ovat melkein melko ovelia, kun he käyttäytyvät tässä nyt tällä hetkellä, joten meidän pitää olla hyvin varovaisia. Ja minun mielestäni meidän pitäisi nyt nopeuttaa toimia ja vaikka olla vaikka välittäjinä välittömästi kentällä, Eli käyttää siellä kaikkia yhteyksiä hyväkseen. Ja toisekseen meidän pitää antaa rahoitusta, tukea, koska taloudellinen ja sosiaalinen kriisi aiheuttaisi huomattavia vaikutuksia myöskin poliittisella kentällä. Merci, monsieur le, le président. Nous avons... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Meillä on yksi suurista arabimaista, joka on nyt liukumassa kohti sisällissotaa. Ja konkreettisia ehdotuksia on erittäin vähän tämän ehkäisemiseksi. Tässä on paljon tietysti hyviä tavoitteita, mutta en tiedä, onko kyseessä meidän täytyy kuitenkin jättää vertaamatta tätä nopeasti vaikkapa Turkkiin tai Portugaliin tai Algerian tätä tilannetta. Mutta nyt huomataan, että muslimiveljeskunnalla oli sellainen ohjelma, sellainen agenda, joka ei välttämättä meille niin sopinut. Samalla saadaan huomata, että armeija on ollut koko ajan tämän pelin keskiössä. Armeijan kanssa olemme saaneet hieman tietoa siitä, mitä, mihin se pyrkii. Samalla ollaan saatu huomata, että Egypti ei todellakaan ole mikään ruotsalainen demokratia – Eli se, että palataan heti perustuslailliseen järjestykseen on vaikeaa, koska se koko järjestys on vain vuoden vanha. Kyllähän se hienoa meiltä, mistä tältä kuulostaa, mutta ei se mitenkään operatiivisesti toimi tuolla paikan päällä. Eli peri, pääperiaatteet ovat hyvät, mutta muoto niiden kunnioittamista se on hyvä, mutta ei se kuitenkaan tarjoa meille mitään painoarvoa tämän kriisin ratkaisussa. Ja tietyllä tavalla se, mitä tilintarkastustuomioistuin otti esille, Meillä on tietysti äh, sekä taloudellinen että poliittinen tuki, joka on erittäin muodollista, joka liittyy selkeästi niihin instituutioihin, jotka tuolla paikan päällä ovat, ja niiden tulos nähdään tänä päivänä. Me olemme täysin irrottautuneet itse egyptiläisten realiteeteista. Meidän täytyy puhua kaikille Euroopan unionin, täytyy olla se voima, joka näin kykenee tekemään. Meidän täytyy puhua kaikille. Me näemme sen viiveen, jolla me huomioimme nämä asiat. Ja olen kyllä kollegat hän realismin kannalla. Olen samaa mieltä tästä tilanteesta hänen kanssaan. Sotilasvallankaupoissa, joka tehtiin, on ehkä parempi kuin moni muu ratkaisu, mutta valta ei saisi jäädä armeijalle, mutta tuskinpa se itse näin haluaa. Interpretation. Haluaisin muistuttaa täällä, että meillä oli, oli tulkkaus tänne 12.40 saakka. Sen jälkeen puhumme vain englantia. Romero Lopes, olkaa hyvä. Gracias. Yo creo que como unión... Kiitos. Uskon, että Euroopan yhteisön tulisi katsoa, huolehtia sitä, että armeija vetäytyy asemista, pitäisi katsoa tilannetta, pitäisi pyrkiä välttämään sisällissotaa ja pidä saada aikaan kuolemanuhreja. Ja se, että armeijan kadulla on barbaria, ensimmäinen tavoite on olla se, että saa armeija pois kadulta. Tämä on asia, mikä on tärkeää. Toisin mitä pitää pyrkiä osoittamaan, ja onneksi Euroopan unioni pystyy panemaan toimeen sopimuksen. On olemassa tiettyjä elementtejä muslimiveljeskunnan salafisten joukossa ja sivijoukossa, jotka, jotka saattaisivat luoda tällaisen siirtymäkauden hallin, koska puuttuu tässä siirtymän vaiheessa – sellaista, mikä, jolle, jolle ei tarvita välttämättä politiikkaa eikä yhteyttä, tarvittaisiin konferenssia, tällaisen konferenssi, jota on ehdotettu, ja sitten asetetaan myöskin ehtoja avulle niin, että se olisi sidottu tällaiseen prosessiin. Tämä olisi minusta tärkeää. Tämä on se, minkä voisimme tehdä. Tarvittaisiin poliittinen prosessi, joka olisi ehtona avulle, ja tätä kautta voitaisiin vahvistaa tällaista kohesiota, jota ei ole, koska muuten armeija tulee jatkamaan toimintaansa. Fetto. Hyvä. Edustaja Arlakki, olkaa Kiitoksia. Arvostan sitä varovaista lähestymistapaa, jonka edustaja Leon ilmaisi EUn kannasta. Meidän tulee tunnustaa, että arvikevät on vasta alkanut. Tämä on pitkän aikavälin prosessi, jossa on paljon nousuja ja laskuja, paljon paradokseja, joita Bernardino tässä hyvin kuvaili. Meidän täytyy siitä syystä olla valmiita tähän pitkän aikavälin ratkaisuun. Meidän täytyy uskoa, että mitään välitöntä vakauttamista ei tapahdu. Kukapa olisi uskonut, että demokratiavoimat islamistisen ratkaisun, mutta että he olivat väärässä, ei mitään islamistista ratkaisua ole olemassa. Se oli väärin, oli väärin tukea Mursia ja ajatella, että hän vakauttaisi Egyptin poliittisen kulttuurin ja yhteiskunnallisen näyttämön. Tämä virhe, jonka varsinkin Amerikassa tekivät, sitä ei tulisi toistaa. Meidän tulisi pitkällä aikavälillä keskittyä toimintarakentamiseen, tukea taloudellista elpymistä ja on aivan väärin tällä hetkellä ajatella, että keskeytettäisiin tuen antaminen Egyptille, sillä taloudellisen kriisin kiihtyminen saa aikaiseksi todella katastrofaalisia lopputuloksia. Lisäksi Yhdysvalloilta oli virhe. Tämä 1,3 miljardin muokkaamatta jättäminen siviili, siviilien tueksi, minusta, vaan se jatkoi sen sotilaisen tu, antamista sotilaisen tukena. Minusta meidän ei tulisi liikaa keskittyä näihin yksityiskohtiin, vaan keskittyä nimenomaan toiminnan rakentamiseen. Kronberg. Sitten edustaja Kronberg. I think there's a... Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä on varmaankin suurempia kysymyksiä, jotka ovat tämän Egyptin tilanteen takana. Eikä tässä meidän demokratian puolustamisen uskottavuutta. Ja voiko sotilasvallankaappaus tai tämä sotilashallinto olla koskaan demokraattista? Voidaanko unohtaa huolenaiheet, että kuinka demokratia tukee uusia vallanpitäjiä ja miten, otetaanko huomioon kansalaisten huolenaiheet ja tukevatko järjestöt näitä? Uskon, että tässä on tiettyjä alueellisia aspekteja, pitää ottaa myöskin huomioon. Ja, ja kuinka demokratia nähdään lähi -idässä. Kyseessä ei ole pelkästään väkivalta tai, tai demokratia, koska en usko, että tässä ei me voita, vaan meidän pitää olla uskottavia ja johdonmukaisia. Thank you. Last. Kiitoksia. Viimeinen puheen edustaja Howard. Minuutti puoli, puolitoista minuuttia. Thank you. If we agree with the Commission that Egypt is a litmus test for our neighborhood... Jos katsomme, että Egypti on lakmustesti meidän naapuruuspolitiikallemme, silloin voidaan herra Leonilta kysyä, että oliko tämä odotettavissa. Me puhumme nyt ihmisten kanssa, mutta olen puhunut heidän kanssamme aiemminkin. Meidän täytyy katsoa, mitä tapahtuu. Me emme mitenkään ole vastuussa siitä, mitä tapahtuu, mutta meidän täytyy katsoa, ymmärsimmekö riittävän ajoissa se, mitä näimme. Tietenkään tätä ei pidä instrumentalisoida. Mutta pitääkö meidän nyt vain istua ja odottaa ja katsoa, mitä tapahtuu? Haluaisin antaa vastauksen tähän. Sitten on yhtä mieltä kaikkien kanssa, jotka sanovat, että käristyminen on se, mistä olemme huolissamme ennen kaikkea. Me pyrimme siis välttämään sisällissotaa, jossa valtaisa määrä ihmisiä menettäisi Eh, henkensä. Mitä me teemme tämän hyväksi? Onko sitten perusteltua sotilaiselle asian puuttumiselle? Minulla on tasapainoisempi näkemys asiasta kuin herra Gomesilla oli omassa aiemmassa puheenvuorossaan. Totta kai ainoa perustelu voi perustua siihen, että Mursin hallituksen suoritus oli sellaista, että se edisti epädemokraattista kehitystä, vei Egyptiä kohti epädemokraattista kehitystä. Minä olen yhtä mieltä siitä, että Euroopan eh, pitää verrata tähän, en tiedä onko tämä, kuiten, onko perustelu, onko tämä perustelu kuitenkaan sosiaalisen asian puuttumisen vai ei, haluaisin kuulla tästä vastauksen. No, uh, speakers, you have 15 minutes. Kiitoksia. But shared in among, among you, you know, five minutes each. Yes, Mr. Leon, yes, Mr. Leon you're the first. Well, thank you, thank you very much. You know, uh,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 45. Schönen Tag, hä? Schönen Tag, hä? Bis bald.